ovat painavia ja merkitseviä. Äh, yes. Thank you very much. Kiitokset. Kiitokset komission jäsenelle. Ja lopuksi sanon vielä unkariksi, että meillä on yksi päätöslauselma esitys, joka nyt päättää siis tämän keskustelun ja tältä pohjen keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan torstaina kello 12. Kiitokset kaikille. Hyvää yötä ja Jumalan siunausta teille kaikille.